Der Präsident! So. Puhemies. Die Sitzung ist wieder aufge... Jatkamme istuntoa. Eilisen kokouksen pöytäkirjat ja asiakirjat ovat saatavilla. Onko mitään huomautettavaa? Ei näytä olevan, joten pöytäkirja on täten hyväksytty.